käytäntöä julkishankinnoissa ja se auttaa pääsemään, se auttaa myös saamaan aikaa vaikutusta markkinoilla. Ja tämä antaa meille selkeät, antaa selkeät signaalit markkinoille ja, ja se antaa myös julkishallinnolle, valmistajille ja investo, sijoittajille paremmat mahdollisuudet suunnitella päästötöntä liikennettä tulevaisuudessa ja tämä on tärkeä askel kohti äh, hiilenkäytön vähentämistä meidän liikkuvuudessamme ja kohti selkeästi määriteltyä, määriteltyä äh, päästöttömyyttä vuoteen 2020. Kiitos paljon. Kiitos. Parahin komission jäseniä nyt liikennevaliokunnan puolesta edustaja Deli. No Jota en näe täällä. Ehkä mahdollisesti tulee myöhemmin ja kuulemme myöhemmin puheenvuoron. Ja sitten ryhmien puolesta kansanpuolue ensin, edustaja Piipper. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Ympäristön suojelu onnistuu siten, että sitovin tavoittein rajoitetaan päästeitä näin voidaan siis tästä energiaa ja konkreettisella lainsäädännöllä me esimerkiksi päästökaupassa, ekodesignissa ja muissa sääntelemme asiaa. Kun varmuus on saatu aikaiseksi, niin kyllä silloin mekin puolamme eurooppalaisia sääntöjä, mutta emme saa mennä liiaksi yksityiskohtiin. Emme myöskään saa liiallisesti säännellä kuntien toimintaa. Näillä säännöillä me olemme valitettavasti nyt antaneet vääränlaisen pääsiäislahjan kunnille ympäristösuojelutavoitteet kunnallisille julkisille hankinnoille. Tämä menee kyllä liian pitkälle. Miten pitkälle EU on nyt äh, etääntynyt äh, todellisuudesta paikan päällä Kyllä meidän pitäisi kaupungeille ja kunnille jättää päätökset julkisista hankinnoista, julkisesta liikennestä, eikä tätä pitäisi keskitysti Brysselissä säännellä. Kyllä, tuolla kotopuolessa aivan oikeutetusti ollaan harmissaan siitä, että EU tässä liiaksi yksityiskohtia sääntelee sen sijaan, että, sen sijaan, että sääntelisi vain puitteet. Suuri osa EPP-ryhmästä tulee siksi hylkäämään tämän ehdotuksen. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmän puolesta Edustaja Dans, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos. Puhemies, kiitos kovasti. Minä esittäisin kiitoksen herra Grisipille ja komission jäsenelle ja myös neuvostollekin, joka nyt ole paikalla, hyvästä työstä. Herra Grisip, te olette ollut reilu esittelijä. Tarkoitan ihan vilpittömästi tätä. Te veditte neuvotteluja eri ryhmien kesken varsin hyvin ja onnittelut siitä. Tämä on hyvä esimerkki myös siitä, miksi meidät tänne on valittu, kun halutaan puuttua ilmastonmuutokseen, lisätä ponnisteluja siinä ja lisätä toimintaa, jos halutaan puhdistaa ajoneuvoja teillämme. Totta kai se on kaikkein suurimpia päästäjiä ja syitä myös kaupunkien huonon ilmanlaatuun. Haitatte monia kansalaisia. Julkisten hankintojen osuus on noin 14 prosenttia pelkästään BKTstä ja 75 prosenttia uusista bussirekisteröinnistä. Ja se on arvokasta työtä, mitä täällä me teemme yhdessä, että tarvitaan rahaa puhtaille ajoneuvoille, jotka tuottavat julkista hyvää, auttavat jäsenvaltioita pääsemään ilmasto- ja energiatavoitteisiinsa. 2030 mennessä 65 prosenttia busseista on oltava puhtaita direktiivin ojalla. No nyt totta kai komission tehtävänä on jäsenvaltioiden rinnalla varmistaa, että paikallisviranomaiset saavat voimavarat siihen. Mutta on kyllä sanottava vielä kollegalle kansanpuolueessa, me tarvitsemme tavoitetasoa. Ei voida vain istua ja noja taaksepäin, että no aika vie meidät siihen. Meidän täytyy nyt tiukat päätökset tehdä. Me olemme nähneet protesteja, ei pelkästään jossakin jäsenvaltiossa, vaan kaikissa jäsenvaltioissa. Nuoret ihmiset, huolestuneet kansalaiset ovat menneet kadulle. Nyt täytyy toimia. Siksi olen ylpeä, että olemme niin tehneet. Mutta sanottakoon myös, että parlamentti, kaupungit, haluat korkeimman tavoitetason jäsenvaltiot haraavat vastaan. Tämä on se, mitä olen oppinut viidestä vuodesta parlamentista ja toivottavasti palaan tänne. Vaikka britti nyt olekin, niin on aika hankala tilanne, mutta kuka tietää. Kiitän se kuitenkin kaikkia. Jos tämä on viimeinen puheenvuoroni, niin, niin olette suuremmoisia kaikkia. Teette täällä oikeita asioita. Olen kovin iloinen, että olen niin paljon oppinut teiltä. Toivottavasti voin tulla oppimaan lisää. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, hyvä kollega, ja lykkyä tykö. Seuraavaksi ECR-ryhmän puolesta edustaja Demes Mäkker, puolitoista minuuttia. Marko, ole hyvä. Kiitos, eh, Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat, juuri äsken me keskustelimme ensimmäisestä hiilidioksidipäästönormeista raskaille hyötyajoneuvoille ja nyt me puhumme puhtaista ja energiatehokkaista ajoneuvoista. Tämä on hyvä tavoite ja tärkeä viesti, sillä viimeisessä täysistuntoäänestyksessä tällä kaudella, joka pidetään huomenna, meillä on kaksi kertaa mahdollisuus äänestää konkreettisista toimenpiteistä, joilla yritetään estää ilmansaasteita ja torjua ilmastonmuutosta. Julkiset hankinnat ovat hyödyllinen väline siirtymässä vähäpäästöiseen teknologiaan. Kunnilla ja kaupungeilla on tässä esimerkillinen rooli myös oma kuntani haluaa toteuttaa kestävää julkista hankintapolitiikkaa. Me tarvitsemme tätä päätöstä taistelussamme ilmastonmuutosta vastaan, mutta myös parantaaksemme ilmanlaatua. Minun puolueeni NVA pitää sitä tärkeänä, että me korostamme tässä energia, anteeksi, teknologianeutraalituota. Tässä ei ole kyse pelkästään sähköautoista, vaan hybridiautoista, vetyteknologiasta, nesteytetystä maakaasusta. Me tarvitsemme kaikkia vaihtoehtoja, jotta saamme aikaiseksi vähäpäästöisen liikkuvuuden. Kiitos kollega. Sitten Alderihmän puolesta edustaja Vilva Baranikka. Kaksi minuuttia. Ole hyvä, Isaskun. Kiitos puhemies, komission jäsen. Hyvää iltaa. Aluksi kiittäisin esittelijää ja muita varjoesittelijöitä tästä työstä. Tämä ehdotus auttaa pääsemään yhteisen tavoitteen leikata liikenteen päästöjä 20 prosenttia 2025 mennessä. Tässä on kaksi tärkeää tekijää, realismia ja selkeyttä. Molempia tarvitaan, että voidaan päästä teoista puheista tekoihin. Ajatellen dieselinkin vaikutuksia. Ensinnäkin voidaan leikata näitä päästöjä ja päästä päästöttömiinkin ajoneuvoihin. lisäksi saa miettiä myös sosiaalista kustannusta, jos ajatellaan autoteollisuuden kriisiä, niin siellä on jo työpaikkoja menetetty. Ja niin, ettei voida autokantaa uusia, joka olisi vähemmän saastuttava, kun se olisi nyt jo korvattava. Ja meidän täytyy saada aikaan järjestäytynyt siirtymä kohti päästötöntä liikkuvuutta. Tarvitaan realismia ja ennakoitavuutta, että me voi luopua näistä selkeistä tavoitteista päästä eroon päästöistä. Muissa maissa, joissa myydään ajoneuvoja, tehdään jo näin. Ennakoitavuutta ja realismia tarvitaan sekä yksityisten että ammattiväen parissa, että voidaan turvallisesti investoida, investoida ja myös sitten huolettaa nämä investoinnit. Siksi, että tässä halutaan myyntikriisin puuttua, kannustetaan myös teollisuuspolitiikkaa, jotta voidaan siirtyä kohti päästöttömiä ajoneuvoja. Tarvitsee myös älykästä intermodaalisuutta, jotta jokainen liikennemuoto tarjoaa parhaan panoksensa energiatehokkuudessa, ympäristö- ja sosiaalisissa kysymyksissä. Ja lopuksi vielä, kun tulee uusia käyttömahdollisuuksia näille ajoneuvoille, koska joissakin valtioissa minun maassani autojen keski-ikä on 8 vuodesta 2007 noussut 12,4 vuoteen toissa vuonna. Eli 62 prosenttia enemmän kymmenessä vuodessa ja lähellä 13 vuotta jo pakettiautoissa. Meidän täytyy saada uudistusta autokantaan. Ja totta kai tämä on kammuttava uutinen sekä ympäristölle että liikenteen turvallisuuden, jos ei tähän päästä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Kiitos. Sitten seuraavaksi Goe Ryhmän puolesta edustaja Konechna. Puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies komissaarin jäsenet, tiedän, tiedätte, että olen, olen kovin e, iloinen tästä, mutta se mikä on oikeastaan tämän sopimuksen e, tulos e, puhtaasta liikkuvuudesta, me olemme asettaneet vaatimuksia valmistajille vähentää päästöjä ja tässä se varmasti onkin tämän direktiivin teksti, jossa edistetään puhdasta energiaa. Sen oli tarkoitus aloittaa avoittaa markkinat näille ajoneuvoille, mutta se oli hieman kunnianhimoinen. Tämä tuli pikkusen liian myöhään ja, ja velvoitteet sisältävät kuitenkin porsaanreikiä. Tuottajien täytyy maksaa miljardeja euroja kehittääkseen näitä uusia, näitä uusia välineitä, mutta kuka valmis maksaa, koska julkinen sektori ei ole siihen vielä valmis jäsenvaltiot ovat pesseet kätensä tästä ja äh, jättivät oikeastaan taakan valmistajien kannettaviksi. Ja, ja tässä ei kuitenkaan päästä kunnollisiin äh, päästövähityksiin ja biopolttoaineet ja palmuöljy eivät olleet myöskään tyydyttävästi mukana tässä, jäivät vähän liian vähälle ja määräajat eivät ole kovinkaan tyydyttäviä – parlamentti on myynyt kantansa liian halvalla. Ja tämä on oikeastaan vain, vain varjo entisestään, mitä se olisi pitänyt olla. En voi tukea tätä. Kiitos kovasti. Ennen kuin annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle, viimeisenä tällä kaudella, kun nyt puhun täällä, niin haluaisin kiittää teitä kaikkia, jotka täälläkin ovat läsnä, vaikka vähän toki nyt. Kiitos tästä suuresta mahdollisuudesta, joka minulle annoitte puolitoista vuotta sitten olla varapuhemies täällä. Olen pyrkinyt olemaan sen arvoinen osallistumisellani ja varsinkin haluan panna koko tahtoni tähän, kuten lupasinkin, kun ehdokkana olin että saataisiin aikaan monimuotoisuutta ja moniarvoisuutta myös varapuhemiesten osalta. Täydestä sydämestä kiitos kaikille ja totta kai toivotan menestystä kaikille, jotka vaaleihin osallistuvat, että voidaan jatkaa yhteistyötä paremman Euroopan puolesta niin, että kaikki kansalaiset voivat olla sitä ylpeitä. Kiitoksia kovasti. E Sitten vihreitten puolestaan Marcellesi, puolitoista minuuttia. Flora, ole hyvä. Kiitos puhemies. Kuten eilen totesi Greta Thunberg täällä parlamentissa, täällä, me olemme nyt tulessa täällä. On kyse ilmastotulipalosta tulipalosta ja nyt on aikaa siirtyä sanoista tekoihin. Edelleen liikenneala on kaikkein saastuttavinta, eniten päästöjä sieltä. Tänään me pyrimme nyt parantamaan tilannetta tuolla alalla kaikissa jäsenvaltioissa kun ajatellaan 20 prosenttia julkisista neuvoista, busseista tai roska-autoista olisivat puhtaampia. Totta kai se edellyttää edistystä, mutta totta kai Greta Thunberg muistutti myös, että ei kysyä pelkästään siitä, että tehdään paremmin, vaan pitää tehdä kaikki mahdollinen. Eli me tarvitsemme todellista vallankumousta liikenteen alalla ja liikkuvuudessa. Eli vallankumousta terveyden puolesta, ilmaston puolesta. Jos me olemme esimerkkejä, Valencia, Madrid muun muassa, jotka nyt ovat vetämässä tätä siirtymää kohti kestävää liikkuvuutta ilman fossiilisia polttoaineita. Madrid esimerkiksi on saanut busseja, jotka ovat sataprosenttisesti ympäristöystävällisiä, siis jo tulevana vuonna. Ja siellä on pysty kohentamaan jo laatua, jotta kansalaiset siellä hengittävät Madrid Central-ohjelman ansiosta. Se on oikea tie koko Euroopalle. Se on mahdollista. Kiitos. Kiitos. Herra Völken, seuraavaksi sd ryhmästä minuutti. Hyvä puhemies, kiitos julkinen liikenne Euroopassa, sen pitää olla puhtaampaa. Ympäristöystävälliset bussit ja junat kulkevat pitkiä matkoja ja ne ovat ratkaisu huono ilmanlaatuun ja ruuhkiin. On hienoa, että tässä direktiivissä yritetään taata se, että julkisissa hankinnoissa annetaan hyvä esimerkki. Tämä on ennen kaikkea bussien kohdalla tärkeää, sillä julkiset hankinnat kattavat 75 prosenttia markkinoista. Tässä olemme pidemmällä kuin henkilöautoissa. Vuonna 2008 jo yhdeksän 9 prosenttia tuona vuonna ostetuista busseista sähköbusseja. Vuoteen 2030 Berliini haluaa olla julkisessa liikenteessä täysin päästötön ja Osnabrykissä on paljon jo sähköbusseja. Me näemme näin, että nämä tavoitteet ovat saavutettavissa. On tärkeää myös, että me käytämme myös biokaasubusseja myös kaukoliikenteessä. Tämä direktiivi on tärkeä sekä kaupunkiliikenteelle että kaukoliikenteelle. Tässä otamme tärkeän eh, askeleen eteenpäin. Edustaja Charles seuraavaksi yksi minuutti. Tack för det. Vi står med eh, en lang række klimaproblemer. Det tror jeg er blev tydeligt for enhver. Kiitoksia. Meillä on monia ilmasto-ongelmia ratkottavana ja me olemme tietenkin eilen, Greta Thunberg myös kertoi meille eilen tästä tänään, tässä on valtava ongelma, kun puhutaan ilmanlaadusta monissa Euroopan kaupungeissa. Ja tämä ehdotus äh, direktiiviksi, vapaa, joka koskisi puhtaita ajoneuvoja, se on yksi askel eteenpäin. Meillä olisi voinut olla kunnianhimoisempia, mutta kuitenkin ensi, ensi kaudella tulee aset, tulemme asettamaan sitovia tavoitteita julkiselle sektorille silloin, kun ajoneuvojen tarkoitus ostaa. Tämä on tar- tärkeää, se ei tietenkään yksistään ratkaise näitä ilmanlaatuongelmia eikä ilmastoongelmia, mutta se on yksi tekijä, siksi direktiivi on niin tärkeä. Se vie meitä oikeaan suuntaan. Toivon tietenkin, että seuraava parlamentti on vieläkin, pystyy olemaan vieläkin kunnianhimoisempi kuin me mutta, mutta tämä on kuitenkin hyvä alku eteenpäin ja oikeaan suuntaan. Kiitos sitten. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron rouva Bultzille komission puolesta. Madam President. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Kiitos tästä keskustelusta. Olen todella iloinen huomatessani, että tässä parlamentissa on jatkuvaa vahvaa tukea tälle ehdotukselle. Haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä todella rakentavista neuvotteluista Tämän ansiosta olemme saaneet tämän prosessin aika, äh, aikaisessa vaiheessa päätökseen ennen kauden loppua yhdessä liikkuvuuspakettien 1, 2 ja 3 elementtien kahdessa. Tämä uudistettu direktiivi on tärkeässä roolissa, kun yritämme saavuttaa mittavat päästövähennykset liikennealalla. Niitä tarvitaan, jotta voimme kunnioittaa Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiamme ja mennä pidemmällekin. Kun tämä direktiivi hyväksytään tässä parlamentissa, tämä takaa sen, että voimme nämä tavoitteet saavuttaa aikaisessa vaiheessa jo, 2000, jo vuonna 2025. Haluaisin vielä äh, vastata kommentteihin. Ensinnäkin kunnianhimon taso. Kyllä, tämä paketti ja tämä ehdotus ovat kunnianhimoisia, mutta juuri sitä me tarvitsemmekin. Samalla tämä on realistinen ehdotus. Ehdotus vastaa myös markkinaennusteita. On tärkeää muistaa, että esimerkiksi Eurocity ja e, Euroopan kuntien verkosto ovat kirjoittaneet komissiolle ja puheenjohtajavaltiolle ja tukeneet komission ehdotusta. Eli todellakin paikallistasolla ollaan valmiita näihin toimiin. Ajoneuvojen hankintakustannukset oli kyse sitten akuista tai esimerkiksi vetyteknologiasta. Nämä hantikustannukset ovat korkeat, mutta koko eliniän kustannukset ovat lähellä tavanomaisten ajoneuvojen kustannuksia ja ne alenevat entisestään – totta kai tässä pitää ottaa myös mittakaava edut huomioon. Kustannukset siis alenevat entisestään. Me tarvitsemme tähän myös rahoitustukea. Olemme valmiita käyttämään olemassa olevia äh, käytteitä, kun, välineitä kuten EFSI, ESIF ja SEF välineitä Äh, auttaaksemme siirtymistä nollapäästöiseen liikenteeseen. Haluaisin vain muistuttaa tästä välineestä, joka koskee sähköbusseja. Monet eurooppalaiset kaupungit käyttävät nyt jo tätä välinettä, joten tarvitsemme julkiselle hankinnalle selkeät puhtaiden ajoneuvojen tavoitteet. Tämä auttaa tässä koko prosessissa. Vielä lyhyelti myös teollisuudesta. Vuod- viime vuoden kesäkuussa ryhmä ABBstä, Astromista, EDFstä, Solarista, Solariksesta, Ursuksesta ja muista. Tämä ryhmä jätetti, lähetti avoimen kirjeen neuvostolle ja pyysi korkeampaa kunnianhimon tasoa kuin komission ehdotuksessa. Ja nämä yritykset varmistivat, että, äh, vahvistivat, että ne ovat valmiita äh, tuottamaan, joten meillä on tarjonnan puolella tässä myös valmiutta. Haluaisin vielä vahvistaa sen, mitä täällä sanottiinkin monet kaupungit ovat itse asiassa nyt jo menneet pidemmälle kuin nämä ehdotetut tavoit. Monet kaupungit ovat jo seuraavien viiden tai kymmenen vuoden aikana sitoutuneet käyttämään nollapäästöisiä ajoneuvoja ja monet muut kaupungit seuraavat perässä. Monet pienet ja keskisuuret kaupungit, kuitenkaan niillä ei välttämättä vielä ole resu, samoja resursseja kuin esimerkiksi Amsterdamilla ja Pariisilla, mutta me olemme valmiita auttamaan ja, ja yhdistämään tilauksia niin, että neuvotteluissa voidaan saada paremmat ehdot aikaiseksi Odotan innolla herra Xiribin mietinnön hyväksymistä täysistunnossa huomenna. Tämä mietintö osoittaa jälleen kerran, että jos tunnustamme selkeän tarpeen, voimme tehdä yhdessä työtä ja tuottaa hyötyä eurooppalaisille kansalaisille yhdessä. Kyllä, olen aivan samaa mieltä komission jäsen. Kiitos teidän myönteistä sanoistani ja nyt lopuksi vielä kuulemme esittelijää herra Grysifiä. Kaksi minuuttia. Dziękuję, pani przewodnicząca. Kiitos, puhemies. Me kaikki tiedämme, että sähkö on myös hyvä energialähde ajoneuvoissa. Siinä käytetään paljon primäärilähteitä. Me tiedämme myös toiseksi, että kun tuetaan tämän alan kehittämistä, puhtaita ajoneuvoja siis, niin siinä kyse on myös siitä, että tehdään muutoksia autoteollisuuteen. Tuetaan myös kansalaisia ja kaupunkia, jotka ovat törmänneet ongelmia ongelmiin sen sataamiseksi, että voidaan saada hyvää ilmanlaatua, vähentään päästöjä. Eli me voimme ilmanlaatuakin kohentaa puhtaalla liikenteellä. Sitä ihmiset haluavat. Tästä on hyviä esimerkkejä. Puolan kaupungissa on yksi professori, joka nautti juoksemisesta. Ja kun hän nyt on juoksut monia vuosia, niin hän on todennut, että minä taidan tietää, että olen tehnyt ihan väärin, koska keuhkoni ovat nyt sairaat ja minulla on tullut ongelmia. Eli tämä oikeastaan osoittaa, kuinka paljon on kaupunkeja, joilla on ongelmia jengitysjärjestelmänsä kanssa ja ihmiset kuolevat ennenaikaisesti. Eli ehkä hyvä olisi miettiä tätäkin, mitä tehdään. On yhä enemmän kaupunkeja, missä viranomaiset päättävät, että rajoitetaan ajoneuvojen pääsyä kaupunkien keskustoihin ja ainoat sallitut ajoneuvot ovat sähköautoja. Kuulin hyvin, mitä yksi jäsenistä täällä sanoi, että että kun rajoitetaan jäsenvaltioita tällä tavoin, niin se kohdistuu usein juuri paikallisviranomaisiin. Kuitenkin ottaen huomioon ne yhteydet, joita minulla on ollut kaupunkeihin, alueisiin ja vaikka mihin, niin kuulemisprosessissa ennen viimeistä päätöstä tällä foorumilla pystyn näkemään, että he ovat valmiita kyllä hyväksymään laajemman määritelmän nollapäästöisistä ja puhtaista ajoneuvoista. Myös biometaani, vetyautot ja muut kuuluvat tähän luokkaan. Tämä mahto, mahdollistaa myös sen, että autot, jotka ovat markkinoilla, niihin voidaan jälkikäteen asentaa nämä puhtaat polttoainejärjestelmät ja äm, myös valmistajien kanssa käydyissä neuvotteluissa tämä on tullut esiin. Suurimmin, äh, suurin osa tästä vaikutuksesta vaikuttaa nimenomaan paikallishallintoon, ja he ovat kertoneet meille, mitä he tarvitsevat tästä uudesta tätä uudelta lainsäädännöltä. Tämä on tietenkin kompromissi kolmen toimielimen välillä, parlamenttineuvosto ja komissio tietenkin. Eli kiittäisin tässä yhteydessä kaikkia osallistuneita. Ehkä haluatte tietää sen, että Euroopan rahastot vuoden 2020 jälkeen tulevat myös noudattamaan ja tavoittelemaan tämän direktiivin tavoitteita, ja se on tärkeä kannustin myös soveltaa sitä käytännössä. Kiittäisin nyt yhteistyöstä, ei pelkästään tämän direktiivin tiimoilta, vaan kaikesta siitä, mitä te olette tehneet. Puhemies, kaikki, mitä olemme käyneet läpi täällä tämän toimikauden aikana, me emme ole aina samanmielisiä, mutta uskoimme aina siihen, että teemme jotain hyvää, tärkeää Euroopan kansalaisille. Kiitos. Thank you very much. A vitát ezennel lezárjuk, és a szavazás holnap. Suuret kiitokset tästä. Huomenna äänestämme tästä aiheesta. Hyvät kollegat, nyt haluaisin kunnioittavasti kiittää eh, Violetta Bulcia hänen työstään ja toivottaa hänelle mukava illan jatkoa ja toivotan tervetulleeksi Vera Jorvan äh, toisena komission jäsenenä. Aiheena tulee seuraavana Tadeusz Svitkan mietintö digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla. Äh, esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia. Szanowna Pani Przewodnicząca, Haluan kiittää mahdollisuudesta puhua tässä, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Meidän toimikautemme on päättymässä, mutta vielä on tärkeitä asiakirjoja, jotka pitää hyväksyä. Eurooppalaiset markkinat ja eurooppalaiset yritykset odottavat meiltä päätöksiä. Haluan heti alkuun kiittää komissaaria, komissaari jourovaa Teidän tiimienne haluaisin kiittää. Te olette tehneet hyvän ehdotuksen direktiiviksi ja myös lyhentäneet käsittelyaikaa. Ja niinpä on mahdollista, että me olemme rauhassa ehtineet trilogissa keskustella asiasta. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka olivat varjoesittelijöitä, varjoesittelijöinä hyvinkin aktiivisesti mukana työssä. Mistä tässä on kyse? No, tässä on kyse yhtiöoikeudesta, joka on hyvin tärkeä Euroopan markkinoilla. Ja tässä on yhtiöiden digitalisoimisesta kyse. Että yrityksiä voi rekisteröidä verkossa, eli mm, internetin kautta. Ja olisi outo, on outoa, että nyt vasta näin vaalikauden jäl, jälkiosassa olemme, tai jälkipuolella olemme päässeet in, tietoyhteiskunnan ja digitalisoinnin kanssa eteenpäin. Me olemme puhuneet tästä jo pitkään, mutta nyt todella me saamme aikaan jotain, mitä yritykset meiltä odottavat. Hyvät naisten herrat, tärkeää minun mielestäni on se, että meidän tavoitteemme oli se, että helpotetaan yritysten toimintaa silloin, kun ne rekisteröivät, äh, rekisteröivät yrityksensä kun toimittavat asiakirjoja ja tätä voidaan myös koordinoida eri järjestelmien välillä, eri jäsenvaltioiden välillä ja tällaistahan on jo osin tehty, mutta kuitenkin siihen on liittynyt lisäkustannuksia ja, ja se on ollut aikaa syövää. On ollut oikeus epävarmuutta siitä, miten on rekisteröitynyt toiseen jäsenvaltioon. Ja kaiken kaikkiaan tämä tilanne on johtanut siihen, että että mahdollisuudet ovat markkinoilta jopa, jopa kadonneet. Eli yritykset eivät ole voineet käyttää enää tällaisia mahdollisuuksia tai ovat joutuneet esimerkiksi luopumaan sellaisista sopimuksista, jotka eivät ole, jotka eivät ole olleet mahdollisia rekisteröinnin hitauden takia. Ja nyt tämä käsittelyaika digitalisoinnin takia lyhenee viiden enimmillään kymmenen työpäivän pituiseksi. Tietysti on tiettyjä asiakirjoja ja lomakkeita, mitä pitää täyttää rekisteröintimaassa. Tietenkin kaikki asiakirjat, joita vaaditaan, pitää toimittaa. Ja meillä direktiivissä on tiettyjä varaumia, jotta voidaan mahdollisia petoksia ennaltaehkäistä – joka on hyvin tärkeää myös tässä yhteydessä. Hyvät naiset ja herrat, mistä yrityksistä tässä nyt on kyse? Minulla on tilastoja, joissa sanotaan, eli noin Euroopassa on noin 24 eh, miljoonaa yritystä, niistä on pääomaa yrityksiä 80 prosenttia ja suurin osa niistä on PK-yrityksiä jotka luovat tietysti eniten työpaikkoja. Ja jos niiden menettelytapoja helpotetaan, niin säästetään aikaa ja rahaa ja, ja, ja myös henkilöresursseja. Joten tämä on hyvä asia. Ja tämä mietintö tähtää tähän ja, ja toivon, että tämä toimii ja tulee hyväksyttyä. Mitä tulee pääomayrityksiin, niin äh, nyt käännyn komissaarin puoleen siinä, että kun tutkitaan asioita, kun tässä nyt on tutkittu asia, niin tähän on kulunut noin kuusikin vuotta. Ja nyt tämä jatkossa tulee koskemaan kaikkia yrityksiä. Ja yksi asia, joka vielä on tärkeä mainita, nimittäin yhteistyö jäsenvaltioiden välillä. Öö, ainakin tietyissä kohdin tätä direktiiviä Esimerkiksi silloin, kun on kyseessä yritysjohdosta, jos joku voi ottaa johtoaseman tai joku voidaan nimittää johtoasemaan. Ja tässä kysymyksessä katsotaan myös, miten direktiivin siirtymäaikaa voidaan pidentää. Voimme tietenkin sanoa myös, että, että tämä saattaa mutkistaa asioita. Muutenkin loppukädessä uskon, että Tästä on jokaiselle jäsenvaltiolle kuitenkin hyötyä. Ainakin näin me odotamme. Jos tämä täytäntöön pannaan noin, niin nopeasti, niin uskon, että tästä tulee kaikille hyötyä. Ja myös eurooppalaiset yritykset tulevat ja yrittäjät tulevat tämän huomaamaan. Ja sen takia toivon, että huomenna hyväksytte tämän ensimmäisen käsittelyssä. Komissaari Jurova, puhemies. Huomenna astumme askeleen lähemmäksi digitaalisia yritysmarkkinoita. Ja kuten juuri esittelijä sanoi, tämä on nyt viime hetki meille tehdä niin. Tämä auttaa yrittäjiä perustamaan yrityksiä ja johtamaan niitä halvemmalla. Sähköiset rekisteröintimenettelyt saadaan kaikkiin jäsenvaltioihin ja yritykset voivat käyttää digitaalisia prosesseja ja välineitä ei pelkästään kansallisella tasolla, vaan myös rajat ylittävästi. Yritykset säästävät rahaa ja aikaa, kun ne aloittavat uuden yrityksen tai tytäryhtiön ja voivat päivittää kaupparekisteritietoja sähköisesti. Kaikki tämä tosiaan tapahtuu vahvoilla turvallisuusstandardeilla. Haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää herra Zviefkaa ja puheenjohtajavaltiota nopeasta työstä tässä ehdotuksessa ja erinomaisesta yhteistyöstä. Komissio on tyytyväinen tulokseen. Erityisesti poliittinen sopimus direktiivisestä digitaalisista välineistä ja prosesseista sel- selkiyttää sitä, että jäsenvaltiot voivat ylläpitää kansallisia järjestelmiä ja menettelyjään ja vaatimuksiaan samaan aikaan mahdollistaen verkkoversiot esimerkiksi yritysten rekisteröitymiselle, tytäryhtiöiden rekisteröitymiselle ja asiakirjojen siirtämiselle. Petosten torjunnassa direktiivi määrittelee, missä poikkeuksellisissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat vaatia fyysistä läsnäoloa menettelytavoissa. Olen myös tyytyväinen siihen, että lainsäätäjät ovat sopineet säännöistä liittyen tietojenvaihtoon siitä, miten esimerkiksi liiketoimintakielossa olevia johtajia käsitellään. Tämä on tärkeää askel kohti avoimempaa liiketoimintaympäristöä ja petosten torjuntaa. Lisää tietoa kaupparekistereistä saadaan ilmaiseksi eturyhmille, erityisesti siitä, kuka voi juridisesti edustaa yritystä. Tämä vaikuttaa siihen, että saadaan enemmän luottamusta liiketoiminnan transaktioihin ja komissio täysin tukee kompromissia, jonka lainsäätäjät ovat tehneet ja odottaa huomista äänestystä. Kiitän. Kiitoksia. Seuraavana EPP-ryhmän nimissä Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät edustajat. Haluaisin onnitella Tadeusia tästä sopimuksesta ja tekstin lopullisesta versiosta. Tästä direktiivistä tulevat erityisesti hyötymään pk-yritykset – Verkkorekisteröinnin sääntöjen puute ja eriäväisyydet jäsenvaltioiden välillä aiheuttavat turhia kuluja ja turhaa byrokratiaa niille, jotka haluavat perustaa yrityksiä toiseen, toiseen maahan tai lisätä toimintaansa yrittäjäryhtiön toiminnan kautta toisessa jäsenvaltiossa. Uudistukset tulevat helpottamaan rajoitettuun vastuun yhtiöiden rekisteröinti menettelyjä. Asiakirjat voidaan toimittaa rekisterin täysin verkossa. Verkkorekisteröinti on halvempaa. Bulgariakin on ottanut tällaisen käytännön käyttöön. Asiakirjat voidaan myös käsitellä näin nopeammin. Verkkorekisteröinti ei myöskään merkitse korkeampia kustannuksia. tämän yhden kerran. Periaate on tärkeä. Yritys lähettää tietyt tiedot vain yhden kerran. Tämä rekisteröintimahdollisuus jo hyödyttää suuresti IPK-yrityksiä. Digitaaliset ratkaisut yhtiö oikeudessa mm, tuovat myös korkea petosten torjunta, mm, mahdollisuuksia ja mm, muita valvontatarkastusmahdollisuuksia yhtiöitä koskevat tiedot tulevat olemaan saatavilla ilmaiseksi ja tämä on suuri hyöty kansalaisille. Kiitoksia se, seuraavana Regner. SND. Hyvä komissaari, hyvä esittelijä. Yhtiöoikeuden digitalisoinnin myötä yritykset voivat perustaa, perustaa uuden yrityksen alatoiminta, toimittaa asiakirjoja verkossa ja myös hoitaa muita menettelyjä. Ja edellytykset ja vaatimukset kuitenkin pysyvät kansallisessa toimivallassa. Minun ryhmäni hyväksyminen ei ollut alusta asti varmaa syystä, että meille sosiaalidemokraateille on hyvin tärkeää, että varmistamme väärinkäytösten ja petosten ennaltaehkäisyn ja jos pystyy perustamaan yrityksen johonkin muuhun jäsenvaltioon niin pelkää hiiren klikkauksella. Me emme halua luoda tämmöistä pöytälaatikkoyhtiöitä a la carte, emmekä myös tällaista, tällaista Delaware, Euroopan Delaware-järjestelmää. Ja sen takia kiitän esittelijää ja komissaaria ja, ja neuvottelutiimiä jotka Jytte Kuuteland ja muut, joiden nimeä en muista tänään. Nimittäin tämä tulos edellyttää niiden toimijoiden oikeustoimikelpoisuutta ja tunnistamista, jotka haluavat perustaa yrityksen. Ja sitten vaikka on täysi digitalisointi jossain jäsenvaltiossa, niin yleisen edun nimissä voidaan vaatia toimivaltaiselta viranomaiselta henkilökohtaista sitoutumusta. Se on meille tärkeää, koska tällainen verkkorekisteröinti ei saa, siitä ei saa tulla pöytälaatikkorekisteröintivälinettä. Ja tietenkin tarvitaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, kun on, on kaupparekisterien yhteenliittymä, kuten Brissio, ja kun sitä ryhdytään tähän täytäntöönpanemaan. On hyvin tärkeää myös, että jäsenvaltiot voivat ottaa sääntöjä jotta esimerkiksi yritysten johtoa voidaan sulkea pois. Me emme saa siirtää petoksia maasta toiseen. Yrityksien pitää pystyä käyttämään digitalisoinnin hyötyjä, mutta ei saa olla mahdollista soppailla verkossa parasta mahdollista oikeusjärjestystä. Ja nämä identiteetin valvonta tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pitää noudattaa yhtiöjärjestystä, yhtiöoikeutta ja sitä ei saa rikkoa. Ja haluan nyt sitten onnitella näitä sprinttejä. Me olemme tähän tässä vielä toimikautemme lopussa onnistuneet saamaan tämän asian päätöksen. Kiitos. Seuraavana paketta ECR-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. Kiitos puhemies. Flandersissa pk-yritykset ovat koko talouden selkäranka ne edistävät hyvinvointia ja lisäävät työpaikkoja. Tärkeä elinkeinoelämän ala ja asioita pitäisi helpottaa niille digitalisaation avulla, mutta on varmistettava, että meillä on reilu kilpailu voimassa ja että on mahdollista perustaa yritys mihin tahansa maahan. Meidän täytyy varmistaa, että yritysten rekisteröiminen on niin helppoa kuin mahdollista ja digitalisaatio on yksi tärkeä elementti siinä. Se, että voi perustaa yrityksen verkossa sähköisesti. Jotkut sanovat, että se luo mahdollisuuden petoksille, mutta onhan muitakin keinoja taata yrityksen perustamisen turvallisuus. Voi olla sähköinen tunnistautuminen tai vaikka sitten tarkastuksia myöhemmin. Yrityksen perustaminen pitäisi tehdä yksinkertaisemmaksi. Sen pitäisi olla ei pelkästään halvempaa ja helpompaa, vaan se voi hyödyttää taloutta vain, jos se on yksinkertaisempaa. Kiitän. és mielőtt Tadeusz Vivkának újra vissza. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron Tadeus Svifkalle esittelen keskustelun päättämiseksi. So, madam. Niin, täällä on komission puheenvuoro. Täällä on puhe, komission puheenvuoro. Kiitoksia puhemies, kiitoksia hyvät edustajat. Haluaisin kiittää näistä puheenvuoroista. Haluan samanaikaisesti haluaisin tietenkin kannustaa teitä kannattamaan tätä kompromissitekstiä. Tämä lainsäädäntö merkitsee sitä, että kehotamme todella siirtymään yhtiöitä EU-ssa tälle vuosisadalle. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Uskon, että tämä on erittäin hyödyllinen harjoitus. Nyt voimme aloittaa keskittymään siihen, että varmistamme sen, että täytäntöönpano tekee tästä verkkorekisteröinnistä käytännössä mahdollista mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Ennen kuin tämän keskustelun päätämme, onnittelen työstä. Mm. Bardzo dziękuję pani e, przewodnicząca, dziękuję e, pani komisarz, koleżankom i kolegom. Kiitos puhemies. Minäkin kiitän teitä komissaaria. Kiitän kaikkia kollegoita käydystä keskustelusta. Mielestäni tämä on hyvä päätös pitkälle lainsäädäntöprosessille, hyvälle prosessille. Euroopan parlamentti yhtenä lainsäätäjistä pitää selvänä, että suuri enemmistö yrittäjistä Euroopassa on täysin luotettavia, rehellisiä ihmisiä, jotka eivät riko lainsäädäntöä. Me ehdotamme heille hyviä ratkaisuja helpottaakseen heidän arkielämäänsä, joka tapahtuu digitaalisena tänään. Tietysti petoksia aina tapahtuu myöskin silloin, kun perinteisesti piti rekisteröidä yrityksiä, niin ei voi kuvitella, että niitä tapahtuisi nyt sitten enemmän, kuin nämä yritykset rekisteröidään verkossa. Kiitän vielä kerran kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön merkittävästi. Tämä oli isoa sitoutunutta työtä tämän asiakirjan aikaansaamiseksi ja vetoaisin neuvostoon. Älkää odottako nyt tämän direktiivin täytäntöönpanon kanssa, koska Euroopan yrittäjät odottavat malttamattomasti näitä uusia uudenaikaisia lakeja ja haluan, että he saavat ne nopeasti. Hyvät kollegat, tähän päätämme tämän keskustelun ja äänestämme huomenna. Seuraavana Esityslistalla meillä on Evelin Regnerin mietintö aiheena rajat ylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset. Ensimmäisenä esittelijä Regner saa puheenvuoron neljä minuuttia. Köszönöm szépen. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Se, mitä me nyt olemme saavuttaneet, on virstanpylväs Nimittäin tämä direktiivi on hyvin laaja ja monimutkainen, ja tähän, tähän, tähän, tämä on verrattavissa jopa tietosuojaan. Vain viidessä ja puolessa viikossa saimme yli sama, 110 tuntia, jossa saimme nämä yhteiset, yhteisen tekstin sovittua. Ja siitä kiitän kaikkia, jotka olivat mukana komissiosta, komissaaria, varjoesittelijöitä, tiimiä ja myös neuvostoa Meillä on nyt uutta eurooppalaista lainsäädäntöä. Yritysten li- li- liikkuvuus tulee nyt säädellyksi. Ja tässä on kysytty rajat ylittävistä yhtiömuodon muutoksista, sulautumisista ja jakautumisista. Kaikki yrity- kaikilla yrityksillä on oikeus sijoittautua toiseen jäsenvaltioon – Kyllä, minä olen AY-ihminen ja tällä mahdollistetaan myös liikkuvuus yli rajojen. Yli, yrityksillä on oikeus liikkua ja muuttaa EUn sisällä. Ja tämä, tätä oikeutta ei ole koskaan säädelty. Ja tätä on nyt sitten kymmeniä vuosia viety eteenpäin ja vihdoin viimein Euroopan unionin tuomioistuin lausui asiasta niin että ei haluta mahdollistaa tällaisia pöytälaatikkoyhtiöitä. Minusta tässä on tärkeää saavuttaa tasapaino. Tietenkin yrityksillä on oikeus, mutta kaikilla sidosryhmillä, työnantajilla, työntekijöillä pitää olla kuitenkin korkea suojan taso. Me olemme saaneet nyt yhteisen nimittäjän sovittua ja Euroopan parlamentin rooli näkyy täällä tekstissä nimittäin työntekijöiden suoja siinä tapauksessa, kun yritys muuttaa toiseen yhteen, maahan on nyt, on nyt varmistettu. Ja sitten tässä on myös väärinkäyttölauseke ja se, että ei käytetä tällä, tätä mahdollisuutta pöytälaatikkoyhtiöiden perustamiseen. Työntekijöillä pitää olla oikeus tulla kuulluksi ja saada tietoa, ja tässä on kyse myös työntekijöiden kuulemisesta ja osallistumisesta ja tämä koskee nimenomaan henkilöstön oikeuksia. Ja tässä on kyse myös konsultaatiossa kaikissa vaiheissa. Ja tämän lisäksi tulee uut, viisi uutta oikeutta työntekijöille siinä tapauksessa, kun yritys siirtyy toiseen maahan. Eli tässä pitää työntekijöillä olla selkeä tieto siitä, miten heidän työpaikalleen käy, onko joku siirtosuunnitelma ja, ja heiltä pitää asiasta myös pyytää kommenttia. Ja ensi kertaa työntekijöillä on oikeus saada myös vastaus kysymyksiinsä johdolta. Ja kansain, kansallisissa yritysneuvostojen, kansallisten yritysneuvostojen rinnalle tulee eurooppalainen yritysneuvosto. Ja niiden, niille pitää antaa riittävästi resursseja, jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä kunnolla työntekijöiden osallistumisen suoja paranee tässä ja kaikissa tällaisissa rajat ylittävässä tapauksessa neljän vuoden suoja karanteeni tulee tämän mukana. Ja tässä on kyse myös siitä, että noudatetaan kansallisia sääntöjä. Ja tämä Tämä viittaa myös Leaks ja Panama Papers-paljastuksiin ja, ja muihin, jotka, jotka esimerkiksi kun työntekijöitä lähetetään kuljetus- tai rakennusalalla tämmöisiin pöytälaatikkoyhtiöihin ja käytetään oikeuksia väärin ja koitetaan löytää kaikista hyödyllisin oikeusjärjestys ja, ja, ja säästää veronmaksuja. Ja senpä takia on hyvin tärkeää, että on tällainen väärinkäyttölauseke, joka on sitova. Ja, ja niinpä voidaan hakea tällaista epäilytapauksessa tuomioistuimen päätössä. Ja tätä voidaan käyttää kaikissa rajat ylittävissä tilanteissa kun esimerkiksi ajatellaan, on, tai katsotaan, onko kansallista lainsäädäntöä tai EU-säädöksiä rikottu, tai, tai tehty tämä muutos petosmielessä. Ja Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos yritys haluaa käyttää muutto-oikeuttaan väärin, esimerkiksi kiertääkseen verovelvollisuutta, niin sitä, sen, sen asettautuminen toiseen maahan on kiellettyä. Ja tämä erityisesti myös jakautumistilanteessa väärinkäytöksiä, jos ne, jos ne saadaan selville vasta siinä vaiheessa, kun yritys on siirtynyt, niin siitä pitää seurata sanktioita. Liikkuvuutta ei saa käyttää väärin ja Tämä on hyvinkin laaja paketti ja selkeästi haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, Luis de Grandes ja muita, Pascal Durand, jotka ovat tehneet kovasti työtä ja auttaneet siinä, että tämä paketti on lopultakin saatu valmiiksi. Kiitoksia. Seuraavana komission puolesta Jourova. Kiitoksia puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin aloittaa tämän puheenvuoron vähän tunteella, koska tämä on viimeinen täysistunto minulle tällä vaalikaudella. Näitä on ollut niin paljon viiden vuoden aikana. On sanottava, että olen todella tehnyt työtä monien asioiden kanssa, myös Evelyn Regnerin ja Pascal äh, de Grandisen ja monien muiden kanssa. Olen tehnyt työtä ja tunsin aina, kuinka paljon synergiaa täältä löytyy ja poliittista halua ja asian asiantuntijuutta ja jär, maalaisjärkiä täältä löytyi ja myös ymmärrystä sille, mikä on tarpeellista. Uskon, että tämä on erittäin hyvä esimerkki. Tämä yhtiöoikeuspaketti, tämä on hyvin kompleksi paketti kuulemani mukaan. Monet eivät uskoneet, että saamme tämän valmiiksi edes, mutta näinpä sen olemme puskeneet läpi. Nyt tämä ei ole ollut helppoa, mutta toivon, että menestyksekäs kuitenkin. Sisämarkkinat tarjoavat paljon mahdollisuuksia yrityksille, mutta usein yritykset eivät voi hyödyntää näitä mahdollisuuksia käytännössä. Komission ehdotuksessa vastattiin jo pitkään, pitkään parlamentin ja AY-järjestöjen esittämään pyyntöön koskien sääntöjä tällä alueella. Haluaisin lämmittimästi kiittää esittelijä Evelin Regneriä ja puheenjohtajan valtiota, jotka ovat olleet hyvin rakentavia ja tehokkaita tässä tärkeässä, mutta monimutkaisessa ehdotuksessa. Olen oikein iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto löysivät hyvän käytännönläheisen kompromissin, jonka kautta voidaan merkittävällä tavalla parantaa tilannetta sekä yrityksille että heidän, niiden työntekijöille. Direktiivin myötä työntekijät voivat eh, siirtyä, yhtiöt voivat eh, siirtyä toisen maahan eh, sisämarkkinoilla samalla kun annetaan riittävät takeet työntekijöille ja muille sidosryhmille. Tässä kontekstissa komissio pitää hyvänä tämän näiden väärinkäytön estävien toimien velvoittavuutta. Tämä oli tärkeä asia Euroopan parlamentille ja monille sidosryhmille myöskin. Komissio pitää myös hyvänä näitä toimia, jotka koskevat työntekijöiden oikeuksia. Niissä on mukana monet asioista, joita on otettu esille parlamentin kannassa. Neljän viides osan kynnys neuvotteluiden aloittamisessa näissä kolmessa rajat ylittävässä operaatiossa tällaisten neuvotteluiden mm, pakollinen luonne ja velvoite su- suojella työntekijöitä, mikäli muita operaatioita tapahtuu. Tämä tarjoaa hyvin kattavan äh, takkeita koskevan paketin. Tämän lisäksi uusi artikla, joka koskee työntekijöiden kuulumista ja heidän tiedottamista, korostaa työntekijöiden oikeu, oikeutta sanoa sanansa rajat yrittäviin toimiin. Tämä oli myös parlamentille hyvin tärkeä asia. Muistan kyllä nämä eriävät mielipiteet. Kun neuvottelut alkoivat, komissio haluaisin en onnitella lainsäätäjien nyt löydetystä ratkaisusta. Tämä kompromissi on hyvä tasapaino ja edustaa valtavaa ja askelta eteenpäin verrattuna nykytilanteeseen. Se tarjoaa vahvat ja reilut säännöt kaikille osapuolille, jotka ovat mukana näissä rajat ylittävissä operaatioissa. Samalla mm, menettely ei kuitenkaan ole liian raskas käytännössä. Tässä syystä komissio voi täysin tukea tätä kompromissia ja se odottaa huomisen äänestystä. Kiitoksia. Köszönjük szépen, biztos asszony, és ezennel megadom a... Suuret kiitokset, hyvä komission jäsen. Haluaisin antaa nyt talous- ja rahavaliokunnan edustajille Ludvigsonille puheenvuoro. Kaksi minuuttia. Kiitos, puhemies. Talousvaliokunnan esittelijänä lähtökohtani oli se, että on tärkeää ja hyvää saada oikeusvarmoja sääntöjä, jotka edistävät rajat ylittäviä mahdollisuuksia yrityksille sisämarkkinoilla. Mutta sääntökehyksen pitää myös olla sellainen, että siinä on turvallisuuslausekkeita ja eh, varmistetaan, ettei sosiaalisia ehtoja poljeta, eikä pitäisi helpottaa sellaisia yrityksiä, jotka haluavat vain välttää esimerkiksi työntekijöiden eh, etujen noudattamista sen vuoksi asettautua jonnekin muulle. Haluan kiittää esittelijää Evelin Regneriä ja kaikkia varjoesittelijöitä hyvin tehdystä työstä neuvotteluissa ministerineuvoston kanssa. Sopimus on iso askel oikeaan suuntaan. Uudet säännöt varmistavat uusia mahdollisuuksia jäsenval- jäsenvaltion yrityksille siirtyä maasta toiseen sisämarkkinoille. Se tarjoaa myös vahvaa turvaa ja näkemystä eh, sekä osakkeen omistajille, sidosryhmille että työntekijöille. Toivon, että huomenna voimme hyväksyä tämän sopimuksen, missä on oikeudenmukaiset säännöt yrityksille sisämarkkinoilla. Se on välttämätöntä. Sen, niiden pitää varmistaa myös petosten torjunta ja väärinkäytösten vastainen toiminta sisämarkkinoilla ja iso askel taistelussa, jotta saadaan aikaa kunnolliset, oikeudenmukaiset työmarkkinat ja että vältetään väärinkäytöksiä. Kiitokset. Ja takkar kollegan Ludvigsson. Och nu vill jag ordet åt... Kollega Ludvigsson. Nyt sitten poliittisille ryhmille puheenvuorot. Aloitan ensinnä äh, De Grandes Pasqualilla. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen Jourova, hyvät edustajat. Aivan aluksi haluaisin kiittää tästä hienosta neuvoston työstä ja työstä, joka oli vaikeaa ja kurinalaista ja jota ystäväni ja, vaikkakin vastapuolen niin Regner tätä tehnyt. Olemme tukeneet tätä direktiiviä. Valiokunnassa on tar- tarkoituksena auttaa pk-yrityksien kehittämään sijoittamattomuusvapautta. Tässä on Elnalta arvattavat oikeudelliset puitteet yhä globaalimmassa maailmassa. Niitä ei kuitenkaan varanneta työntekijöiden, velkojen ja vähemmästä osakkeenomistajien tilaan. Nämä uudet harmonisoidut säännöt mukaan lukevat, mukaan lukevat takkeet näiden sidosryhmien suojelemiseksi Hyvät edustajat, tämän direktiivi johtuu siitä, että olisi annettava vastaus Euroopan unionin tuomioistuimen asiaan koskien sijoittautumisoikeutta, joka on myös perussopimuksen mukana ollut aina sitä mieltä, että yhdessä jäsenvaltiossa sijoittuneilla jäsen ja e, e, yrityksillä on oltava mahdollisuus siirtyä toiseen menettämättä oikeudellista henkilöllisyyttään ja näin voidaan tehdä, vaikkei tätä yhtiön muotoa kohde jäsenvaltiossa tunnusteta. Olemme ottaneet kuitenkin mukaan väärinkäyttöksen estävän lausekkeen eh, näitä rajat ylittävät operaatioita varten. Näin vältetään petokselliset eh, operaatiot, joiden tarkoituksena on vain hyväksikäyttää sisämarkkinoita. Halusin vahvasti eh, korostaa sitä, että yritysten on oikeutettava ja perusteltava todettava se, ovatko he saaneet valtion tukea. Joka päivä näemme tapauksia yrityksistä, jotka ovat saaneet valtiotukia ja lähtevät sitten pois maasta ja hyödyntävät järjestelmiä ja jättävät kuitenkin työntekijät asettamiksi. Tästä meillä on kokemusta Espanjassa. Meillä on myös vahvaa jälkikäteisvalvontaa, jonka kautta voidaan varmistaa, ettei petoksia ole tehty ja voidaan validoida operaatio perusteellisen harjoituksen kautta, joka tarjoaa eh, riittävät suojat eh, muillekin ryhmille sisämarkkinoille. Tulos on hyvä. Tässä ei vähennetään sijoittautumisen oikeutta, joka meillä on prioriteetti. Haluamme yhtenäisen rajattoman Euroopan. Meidän eh, velvoitteillemme on järjestää asiat näin. Kiitos. Kiitos edustaja De Grandes Pascual. Ja sitten annan puheenvuoron SND-ryhmän puhujalle, joka on edustaja Mihail Detjen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Frau Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Huomenna äänestyksessä me lopetamme kestämättömän tilanteen, eli semmoinen tilanteen jossa yritys haluaa